liikekriisin vaikutus EUn kuljetusalaan. Ja nyt annankin äh, komission jäsen Tysonille puheen vuoron. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Chairman. Uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, arvostan tilaisuutta käyttää puheenvuoron muuttoliikekriisin vaikutuksista EUn kuljetusalaan. Niin kuin kaikki tiedätte, kun otamme huomioon ennen kokemattoman pakolaisten viran EU-hun, monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sisäisten rajojen tarkistukset. Ne ovat tilapäisiä, mutta kuitenkin haittaavat Schengen-alueen toimintaa. Turvallisuusuhka on johtanut siihen, että liikennealalla on lisätty valvontaa ja myös rajavalvonta on tehostettu. Liikennesektori, kuljetusala on erityisen altis näille vaikutuksille. Sisärajojen valvonta pysyvämmin ja yleisemmin vaikuttaisi totta kai kansalaisten liikkuvuuteen Schengen-alueella ja tämän lisäksi se vaikuttaisi vapaaseen tavaran vaihtoon ja sen saumattomaan sujuvuuteen. Yli 2800 miljardia euroa on kyseessä tavaroiden arvona ja 1700 miljoonaa tonnia tavaramäärinä. Komissio on arvioinut rajavalvonnan systemaattisen käyttöön vaikutuksia sisärajoilla. Ja ensimmäiset tulokset osoittavat, että lyhyellä aikavälillä odotusajat rajatarkistuksissa ja terminaaleissa vaikuttaisivat matkustajiin ja kauppaan. Pitkällä aikavälillä eh, pienentyneet volyymit vaikuttaisivat vakavasti talouden kehitykseen. Tämä aiheuttaisi myös eh, lisäkustannuksia jäsenvaltioille varusteiden hankinnan kautta, henkilökunnan tarpeen kasvamisen kautta ja niin edelleen. Tieliikenne olisi aivan erityisen altis, koska Nopeat kuljetukset ovat hyvin tärkeitä kilpailukyvyn kannalta. PK-yritykset ovat nimenomaan selkärankana kuljetusalalla ja niihin vaikutus kohdistuisi kaikista suurimpana. Alalla toimitaan hyvin pienin voittomarginaalein ja näin ollen lisäkustannukset siirrettäisiin joko loppukäyttäjälle tai sitten monet yritykset joutuisivat vaakalaudalle. Komissio on arvioinut että se, että otettaisiin täysin rajavalvonta uudelleen käyttöön ja tarkkailtaisiin näin ihmisten liikkuvista Schengen-alueella, tämä aiheuttaisi välittömästi suoria kustannuksia Euroopan taloudelle. Ja puhumme noin 5-18 miljardista euro, eurosta vuosittain. Pitkällä aikavälillä välilliset vaikutukset ovat vaikeammin arvioitavissa, mutta tietomme osoittavat, että se, että sisärajavalvonnat otettaisiin uudelleen käyttöön, se vaikuttaisi huomattavalla tavalla kielteisesti koko Euroopan talouteen. Kaupan volyymi laskisi EUn sisällä ja kustannukset puolestaan nousisivat. Ja näin vaikutukset kohdistuisivat ennen kaikkea EUn sisäiseen kauppaan. 1,7 miljardia kansalaista, jotka tekevät työtä rajan ylitse, kokisivat nämä vaikutukset erityisesti niissä jäsenvaltioissa, kuten Viro, Unkari, Belgia, Slovakia, joissa rajat ylittävä liikenne, työmatkaliikenne on hyvin tärkeää. Työmarkkinat voisivat tästä kärsiä silloin, kun kyse on rajat ylittävistä työmarkkinoista. Minä katson, parlamentin jäsenet, että nämä alustavat arviot osoittavat selvästi, miten kielteisiä vaikutuksia olisi tilapäisellä liikkuvuuden rajoituksella ja rajatarkastusten käyttöönotolla Schengen-alueella. Tämä on hyvin tärkeää Euroopan unionin talouden kannalta ja ennen kaikkea kuljetussektorin suorituskyvyn kannalta. Näin ollen rajojen sulkeminen jäsenvaltioiden välillä tulisi toteuttaa vain tilapäisenä keinona ja rajoitukset tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti. Komissio on ehdottanut 4. maaliskuuta oman tiedonantonsa ja etenemissuunnitelman, jotta voitaisiin palata normaalisti toimivaan Schengeniin ennen vuoden 2016 loppua. Ja mitä pidempään nämä rajoitukset ovat voimassa, niin sitä hankalampaa ja kalliimpaa on palata myönteiseen liiketoimintaympäristöön Schengenin alueella. Talouden toimijat sopeutuvat nyt uuteen todellisuuteen ja sitten palaaminen vanhaan ei tapahtuisi tuosta noin vaan välittömästi eikä ilman kustannuksia. Me teemme kovasti työtä, jotta päästään äh, Schengenin normaaliin toimintaan takaisin ja sisämarkkinoiden normaaliin toimintaan takaisin ennen vuoden loppua. Tämä tausta mielessä pitäen kuuntelen mielelläni näkemyksiänne tässä aiheesta ja siitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla voimme tehdä yhteistyötä ja suojella sisämarkkinoita. Kiitos puhemies. Kiitoksia teille, kiitos kovasti komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPPn nimissä edustaja Polchak. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, heti aluksi haluaisin sanoa, että maahanmuuttokriisi on jotakin sellaista, mikä on meille kaikille yhteen ongelma. Suuri kysymys kaikille Euroopan maille on erehdys ajatella, että jotkin jäsenvaltiot voisivat välttää tämän kriisin. Se olisi valtaisa erehdys ja silloin myöskin seuraukset toimista olisivat sellaisia, että me kaikki oltaisimme vastaamaan niistä. Minua kiinnosti se, mitä komission jäsen sanoi. Hän nimittäin sanoi asian, joka ei välttämättä vastaa monia riippumattomia selvityksiä. On nyt harmi, että eräät poliisiryhmät ole edustettuina täällä täysistunnossa, sillä jos nämä ihmiset puhuvat sitä, että rajat pitäisi sulkea, silloin heidän pitäisi myöskin kuunnella näitä lukuja, kuunnella kaikkea, mitä komission jäsen juuri sanoi, kaikkea, mikä vastaa riippumattomia selvityksiä. Rajojen sulkeminen, jos sellaista tapahtuisi, siis Schengen-rajojen sulkeminen, jos me luopuisimme yhden näistä suurista eduista, joita Euroopan unionilla on, eli vapaan liikkuvuuden. Se olisi valtaisa menetys, siis se, että luopuisimme tästä suurista tilasta, jossa ihmiset, tavarat, palvelut, pääoma voi liikkua, joka on saanut aikaan paljon hyötyä eurooppalaisille yrityksille ja myöskin suhteessa kolmansiin maihin. Schengenin alue on yksi eduista, joista kansalaisemme hyötyvät – ja hyvin tär- se on tärkeää myös yrityksillemme. Johtuen maahanmuuttokriisistä, jota vielä ei ole saatu hoidettua loppuun, tämä vaara on järjestelmään uhattuna. Ja tietysti myös liikenne, joka perustuu tälle järjestelmälle. Rajatarkastukset ja rajoitukset rajoilla vaikuttavat kielteisesti tiekuljetuksiin, rautatiekuljetuksiin maailmanlaajuisesti. Ja siksi meidän prioriteettimme on tarttua kaikkiin näihin kysymyksiin. Meidän tavoitteenamme täytyy olla saada pois tehottomuutta ulkorajoilta ja puutteita ulkorajoilta ja saada Schengen pysymään toimivana, sillä menetys on valtaansa, jos se tuhoutuu, aivan kuten komissio sen oikein totesi. Uh, thank you. Kiitokset edustaja Polchak. Seuraavaksi SD-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Ismail Ertug, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat, heti näin alkuun haluan vielä tehdä selväksi, että tässä ei missään nimessä ole kysy yksinomaan maahanmuuttokriisistä, vaan käsin kosketeltavasta Euroopan Eurooppa-poliittisesta kriisistä. 28 jäsenvaltiota ovat järkyttävällä tavalla – epäonnistuneet ratkaisemaan inhimillisen hädän ja kriisin, joka hyvin voitaisiin EU-toimia koordinoida koordinoimalla hoitaa. Sosiaalidemokraattien liikennepoliittisena puhetorvena haluaisin nyt keskittyä puheenvuorossani liikenteeseen sen sijaan, että pyrittäisiin löytämään yhteisiä ratkaisuja. Jotkut jäsenvaltiot alkavat tässä nyt keitellä omia keittojaan haluavat sulkea kansalliset rajansa ja näin ne viedä Euroopan unionilta yhden sen tärkeimmistä saavutuksista, eli toimivan Schengen-alueen. Näin ongelma ei suinkaan ratkaista, estetään Euroopan kuljetuksia ja vapaata liikkuvuutta, jota miljoonat ja taas miljoonat ihmiset vuosittain käyttävät 1,25 miljardia matkaa vuosittain ja parhaat kollegat, rajavalvonta, niin kuin kollegat tässä jo ovatkin maininneet, eh, hidastaa kuljetuksia, eh, haittaa muuttaa kuljetusalan työntekijöiden työaikamääräyksiä ja sitten kuluttajat joutuvat odottamaan tuotteita ja tämä kaikki maksaa rahaa. Komission jäsen haluaisin puhua kansallisten, kansallisen rajavalvonnan kielteisistä vaikutuksista logistiikkaan. Logistiikka-asiantuntijat ovat laskeneet, että 50 euroa tunnissa rekkaa kohti tulee lisäkustannuksia raja valvonnan vuoksi. Esimerkiksi Saksa ja Itävallan välisellä rajalla, jossa kahdeksan miljoonaa tietullin alaista ajoneuvoa ylittää rajan, niin kustannukset olisivat 4 miljoonaa euroa ja tämä kustannus olisi vieläkin korkeampi muuten. Koko Euroopan unioni vuoteen 2025 kärsisi 470 miljardin euron vahingon BKTssään. Siksipä neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi, että ei rajavalvonta auta yhtään mitään, ei myöskään humanitaarisessa kriisissä aiheuttaa ongelmia. Artuk. Kiitoksia edustaja. Ertug. Seuraavaksi sitten ECR-ryhmän nimissä edustaja Zlotowski. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Szanowni Państwo, transport to... Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kuljetusala on kuin talouden hermosto. Tappiot kuljetusalalla tarkoittavat valtavia kustannuksia, viivästyksiä ja kerta kaikkiaan vain ylimääräisiä kuluja. Ja ne voivat johtaa jopa joukko irtisanomiseen. Maahanmuuttokriisin yhteydessä tilanne on aivan ennen kuulumaton. Liikennesektori on suurissa ongelmissa. Olen vastaanottanut paljon sähköpostia oman vaalipiirini liikennöitsijöiltä, kuormauton kuljettajilta, jotka valittelevat tilanteesta Kaleen ympäristössä. On myös kerrottu tapauksista, joihin liittyy rikoksia ja siitä, miten vaikeata on olla kuljettaja näissä olosuhteissa. Näyttää siltä, että tilanne vain huononee jatkuvasti. Me puhumme kuitenkin talouden selkärangasta ja on hienoa, että voimme nyt käsitellä tätä aihetta parlamentissa. Usein me emme käsittele yrittäjien ja liikennöitsijöiden ongelmista. Olen nähnyt kuvia, joissa esimerkiksi kiviä heitetään kuorma-autojen, ohikulkevien kuorma-autojen päälle. Kuka maksaa kaikki ne kustannukset, joita syntyy seurannasta, valvonnasta, Ihmiset vaarantavat oman henkensä ja turvallisuutensa ja myös työnantajiensa omaisuuden. Ja tässä menetetään tuhansia euroja päivässä. Tämä on vain pieni esimerkki siitä, miten maahanmuuttokriisi vaikuttaa liikennesektorilla. Raideyhteyksien sulkeminen jäsenvaltioiden välillä niin ikään on ongelmallista. No entäpä sitten se, mitä Välimeren alueella tapahtuu? yksipuoliset valvonnat on otettu käyttöön. Tämä on todellisuutta Euroopan unionin kuljetusalalla tällä, tänä päivänä. Jatkuuko tilanne tämän kaltaisena myös tulevaisuudessa? Aiommeko me toimia sitten, kun kuskelta alkaa mennä henki, kun he eivät pysty enää puolustautumaan näissä tilanteissa, eivätkä voi näissä maahanmuuttajien hyökkäyksissä puolustautumaan enää, taikka ovat liian väsyneitä. Haluaisin vedota kaikkiin, jotta voisimme rahoittaa sellaisia investointeja, jotka parantavat kuljettajien ja liikennesektorin alan toimijoiden turvallisuutta. Tulisi käyttää myös tieinfrastruktuurin käyttäjiä. Mehän investoimme paljon infrastruktuuriin sinällään. Täytyy muistaa työskentelyolosuhteet, joihin kielteinen vaikutus maahanmuuttokriisistä kohdistuu. Meidän on tehtävä kaikkeemme, jotta voimme auttaa erityisesti niitä maita, jotka ovat EUn ulkorajoilla. Jos ulkorajat eivät ole riittävän pitävät, niin mikään ei meitä auta sitten Schengenin alueella, joka sitten vain hajoaa talouskustannukset tästä skenaariosta olisivat aivan valtavat, eivätkä pelkästään minun omassa maassani. Haluaisin vedota komissioon, jotta lakia täytäntöön pannaan, sehän on jo olemassa. Bardzo dziękuję, panie pośle. Kiitokset teille myös tästä vetomuksestanne. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Van Miltenburg, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies nyt on äh, muistutettava siitä, että pakolaiskriisi on ennen kaikkea humanitaarinen kriisi, eikä ihmishenkeä voi mitata rahassa, mutta luonnollisesti myös kuljetusalalle nämä vaikutukset ovat hyvin vakavat. Pakolaisvirtaan äh, ratkaisuna jäsenvaltiot ovat nyt ottaneet yksipuolisesti käyttöön rajavalvontaa niin ihmisten kuin kuljetustenkin osalta. Näin Schengenin kohdistuu valtavaa painetta. Ja komission jäsen, äh, komissio paljon mukaan myös monet ajatushautomot Euroopassa ovat todenneet, että tämä maksaisi 5-18 miljardia euroa vuodessa. Se, että rajavalvontaa toteutetaan, tulee siis maksamaan miljardeja, 1,7-7,5 miljardia euroa vuodessa lisäkustannuksia. Aivan ilmeistä on, että perustavanlaatuista eurooppalaista lähestymistapaa tarvitaan pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Me tarvitsemme eurooppalaisen raja- ja rannikkovalvonnan ja meillä on oltava yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa. Tarvitaan laillisia maahanmuuttoreittejä, mutta meidän on saatava Schengen myös mitä pikimmin jälleen toimimaan ilman ylimääräistä rajavalvontaa. Pakolaiskriisissä täytyy muistaa ennen kaikkea humanitaarinen puoli, mutta myös kuljetusalamme toimivuus. Vetoankin nyt komission, että se Ähm, mm, nostaisi pakolaiskriisin vaikutukset kuljetusalaan äh, huomioon huomattavasti paremmin kuin tähän asti, kun on kirjoitettu asiasta vain pari riviä. No, ajatellaan satamia, ajatellaan rautateitä, ajatellaan äh, kaupunkeja, niin kyllä aivan niin ilmeistä on, että Eurooppa maksaa merkittävän hinnan tähän astisesta toimimattomuudesta pakolaiskriisin hoidossa. Kiitos. Eh, kiitos, kiitos teille. Ja nyt eh, puheenvuoron saa koe NGL-ryhmän puolesta edustaja Tania González Penias. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämän keskustelun kohteena on monia asioista, jotka huolestuttavat minua vakavasti. Toisaalta katson, että on välttämätöntä, että katsotaan maahanmuuttoa monelta eri taholta, jotta voidaan saada käyttöön tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja keskipitkällä aikavälillä. On tärkeää korostaa sitä merkitystä, joka on myöskin kaupallisen tulolla, jotka perastavat ihmisiä Euroopan vesillä. Korkean edustajan YK pakolaisviraston edustajan mukaan Välimeri on meri pakola, pakoreittinä kaikkein tappavin maailmassa. Suurissa ja pienissä alueissa voidaan sanoa, että on hyvin vaikea selvittää eh, näiden pienten alueiden liikettä nykyisellä satelliittitekniikalla. Myöskin kauppa on tärkeä reilin, jotka pystyvät eh, paikallistamaan näitä ja auttamaan humanitaarista apua tällaisille eh, samanaikaisesti myöskin no kuitenkin tällaisia tiettyjä kaupallisia ja poliisiriskiä silloin, kun ne saapuvat satamaan. Tästä syystä on parannettava jäsenvaltioiden kapasiteettia toteuttaa etsintäoperaatioita ja pelasoperaatioita ja kauppa-alusten pitäisi antaa myöskin koulutettua henkilöstöä ja toimintaohjeita. On monia asioita, jotka huolestuvat minua. Muodostaa se, että keskustelun keskipisteessä on pelkästään se, mikä liittyy kilpailukykyyn ja siihen, että sisämarkkinat toimisivat hyvin. Olen tietoinen siitä, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä meille kaikille, mutta, mutta hälyttävää on tässä keskustelussa se, että on vakiintumassa ja laajenemassa tällaisten mafioiden toiminta, jotka eh, tarjoavat kuljetuspalveluita sellaisin hintoihin kuin tuhat euroa esimerkiksi henkilölle, ja kuljettavat heitä kuorma-autossa, kun on olemassa taloudellisempia vaihtoehtoja, mutta he eivät käytä näitä eikä tunne näitä, koska kukaan ei ilmoita heille näistä vaihtoehdoista. Näin ihmisten epätoivo näkyy tässä. Ja saman aikaan monet heistä kuolevat juuri näiden kuljetustapojen vuoksi. Eli kun, ja äskettäin on kuollut kylmäkuljetuskuorma-autossa ihmisiä jo Itävallassa Tämä on todellakin häpeä, että tätä tietoa tulee. Tämä on todellakin häpeä. Mun me tietämme, että on tarpeen suojella Schengenin alueen hyvää toimintaa. Ja kysynkin, huolestuttaako teitä sit tämä liikkuvuus, Euroopan unionin sujuvuus, onko sellainen tärkeää siksi, että olemme tehneet sopimuksen iso kanssa, joka vaikuttaa vapaaseen liikkuvuuteen, vai onko niin, että joskus nämä ongelmat ovat vastuullisia. Meillä on kuitenkin vastuu ja tämä Euroopan unioni selviää vain sillä, että se asettaa keskipisteeseen ihmisoikeudet. Suuret kiitokset edustaja González Penias. Seuraavaksi vihreän ryhmän nimissä puheenvuoro saa edustaja Karima Deli. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, meitä pyydetään keskustelemaan muuttoliikekriisin vaikutuksista EUn kuljetusalaan. Antakaapa minun käynnistää puheenvuoroni toteamalla, että tämä muotoilu otsikossa äh, ei tyydytä minua. Kun puhutaan maahanmuuttajien kuolemantapauksista tunnelissa kanalin alla, niin ei silloin puhuttu kuljetusalan kriisistä. Sitten 70 maahanmuuttajapakolaista pakolaista Itävallassa sai surmansa, niin ei silloin kuljetusala valittele, kun Välimerellä 4000 ihmistä saa vuodessa surmansa, niin ei meriliikenne ole tässä se, joka kärsii eniten. Tämän tyyppinen argumentointi, jossa osoitellaan sormella pakolaisia, osoittaa, missä tässä keskustelussa oikein mennään. Erityisesti ENL-ryhmästä esittelijä Arno Tyh kansallisen rintaman edustaja liikennevaliokunnassa esitteli mietintöänsä äh, raja- ja rannikkovartiolaitoksesta. Siinä hän totesi meille, että pakolaiskriisissä on pahoiteltavaa, ja siteran häntä tässä, että monet sadat kauppa-alukset ovat joutuneet vuoden 2015 aikaan kääntymään ja osallistumaan pelastusoperaatioihin. Puhutaanpa nyt vakavasti. Ongelmana eivät ole pakolaiset. Kenties nyt tässä voidaan puhua ihmissalakuljettajista, he ovat ongelmallisia, mutta ennen kaikkea kyky on jäsenvaltioiden kyvyttömyydestä järjestää vastaanottoa näille ihmisille komissiolle, kollegoille täällä haluan esittää kirjallisen kysymyksen. Me emme voi tutkia sitä, minkälaisia pakolaiskriisin vaikutukset ovat ennen kuin olemme tehneet kaikkemme tämän kriisin lopettamiseksi. Voin sanoa, että omalla alueellani on kaupunginjohtaja pienessä kaupungissa, Damian Kahem nimeltään. Hän on ottanut käyttöön humanitaarisen leirin, jossa pakolaiset otetaan kunniallisesti vastaan hyvissä olosuhteissa. Muissa maissa, Bulgariassa, Ihmisiä äh, vangitaan, sidotaan kiinni seinään. Eurooppalaisen vastauksen täytyy olla vaatimusten tasalla, muuten tämä on häpeäksi meille kaikille. Me olemme kaikki vastuussa siitä, missä, elämässä, e, e, missä maailmassa haluamme elää, mitä me teemme ja mitä rikoksia teemme. Emme voi maksattaa äh, tätä laskua pakolaisilla. Suuret kiitokset teille, edustaja Deli. Ja nyt en suoraan sanottuna näe edustaja eh, Georg Mayeria salissa. Hän lienee poissa. Mutta edustaja Kristina Morvain näen kyllä, joten saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Kuusi ja puoli vuotta minä olen täällä taistellut ja uskon, että olen oppinut Euroopan, ajattelemaan Euroopan unionin tavalla – ei tätä pidä ymmärtää väärin. Tämä ei tarkoita sitä, että henkisesti olisi nyt noussut jotenkin korkeammalle tasolle näiden kokemusten myötä, mutta olen alkanut ymmärtää tätä manipuloivaa, kiertelevää ajattelutapaa, jossa tällaisia, jolla tällaisia aivan outoja äh, ajatuksia ja ehdotuksia myydään yleiselle mielipiteelle, esimerkiksi lehdistön kautta äh, mitä tässä nyt ajattelen? Esimerkiksi tänne nyt on tullut komission jäsen ja dramaattisesti puhuu siitä, miten paljon nyt maksaa sisärahojen sulkeminen, kun katsotaan tätä suurta muuttoliikettä ja mitä Euroopan veromaksajat ovat maksamaan. Looginen ratkaisu oli se, että me pysäyttäisimme tämän massamuuttoliikeen. Tietenkään tätä ei tapahdu, vaan näen, että seuraavassa kokouksessa. Tämä on valmistelua sitten että seuraavassa kokouksessa hän ilmoitti, että ainoa ratkaisu on se, että on laillista maahanmuuttoa, että kaikki sallitaan rajoittamatta laillisesti tänne maa-alueellemme. Hyvät kollegat, jos ne maat ottaisivat vastaan maahanmuuttajia, jotka haluavat sitä, ja silloin näitä luonnottomia kummallisia ehdotuksia, joista nyt puhutaan tässä niin sanotussa keskustelussa, niitä enää tulisi pakottaa esimerkiksi Unkaria hyväksymään. Kiitos. Äh, kiitos teille, kiitos paljon. Täällä olisi sinisen kortin kysymys edustaja Poltsakilta teille. Äh, hyväksyttekö sen? Hyväksyn vihollisilta tällaisen kysymyksen, tai itse asiassa en halua siihen vastata. Polchaka. Eh, Okei, okay, pan Polchak, pani Niin, e, siis e, edustaja Polchak, e, puoli minuuttia, muistutan, puoli minuuttia. Kiitos. Mm, kiitos siitä, että hyväksyitte kollega tämän sinisen kortin kysymyksen. Olen täysin eri mieltä edustaja Morvain kanssa. Äh, niin kuin aina, mutta tällä kertaa minun on pakko korottaa ääntä. Niin mihin te perustatte tämän väitteenne siitä, että Schengen-rajojen sulkemisella ei olisi mitään vaikutusta EU-maihin? Jos kysytte komission jäseneltä ja komissiolta, että mistä he saivat nämä numerot, niin minä kysyisin teiltä, että onko teillä jotain tutkimustietoa siitä ja todisteita siitä, että tämä ei vaikuttaisi? I'm extremely grateful for... Olen erittäin kiitollinen tästä kysymyksestä. Se merkitsee sitä, että tulkkaus luultavasti ei ollut asiallista, joten sanon vielä kerran englanniksi tämän. Ymmärrän, että on valtaisia kustannuksia, jotka liittyvät sisärajojen sulkemiseen. Muun muassa unkarilaisille kansalaisillenikin. Mutta vastauksen tulisi olla, että lopetetaan tämä massa maahanmuuttoa, mutta sitähän tietenkään ei tehdä. Tämän päivän kokous on valmistelua seuraavaan kokoukseen tai siihen sen jälkeen, jossa te sitten kerrotte meille, että kaikkiin maahanmuutto tulisi olla laillista ja että me unkaraiset me halua tätä, että älkää yrittäkö pakottaa meitä hyväksymään sitä. Tämän minä halusin sanoa. Thank you, madam. Uh, please... Kiitos, edustaja. Nyt muistuttaisin, että puoli minuuttia on kysymysaikaa ja samoin vastausaikaa. No niin. Seuraavaksi edustaja Andor Edeli, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nyt useamman vuoden kestänyt talouskriisi ja yhä enemmän lisääntyvä kilpailu näiden rinnalla on nyt tullut uusi ongelma rahdin ja henkilöiden kuljet, henkilöitä kuljettaville yrityksille, joka liittyy tähän maahanmuuttoon. He pystyvät kuljettamaan nyt tietoajan puitteissa vähemmän tavaraa toimittajille. Tässä syntyy lisäkustannuksia, jotka liittyvät siihen, että kuljetusajat pitempiä. Tämä johtaa myöskin siihen, että on hyvin vaikea suunnitella kuljetusaikoja. Ja tämä merkitsee, että myöskin matkustajat ovat odottamaan. Ja tietysti tällä on myöskin ympäristövaikutuksia. On tärkeää korostaa sitä, että emme voi hyväksyä sitä, että neljä perusvapautta vaarannetaan ja sisämarkkinat. Tämä merkitsee sitä, että Schengenin järjestelmän täytyy toimia ja se edellyttää sitä, että me noudatamme siihen liittyviä sääntöjä. Kuinkaan ei pidä huomiota, olla ottamatta huomioon sitäkään, että kuljettajien työpaikkana on Euroopan tieverkosto ja se kohtaa myöskin haasteita nyt he joutuvat kuljettajat kohtamaan enemmän haasteita kuin koskaan aikaisemmin, Kuitenkin nyt on tärkeää, että on tällainen turvallinen työympäristö, ja siksi on tärkeää, että direktiivi 89 kautta 391, että sen mukaisesti myöskin liikenneverkostossa varmistetaan ammattikuljettajille turvallinen työympäristö ja suojellaan näitä kuljettajia. Ei pidä myöskään unohtaa matkailua, nimittäin terroristi-iskujen tai terroristi vaaran vuoksi on myöskin vaikutusta matkailuun. jos me tiedämme, että matkailu muodostaa noin 10 prosenttia Euroopan unionin BKT, silloin on yksiselitteistä, että nämä tappiot, jotka matkailussa syntyvät, syntyvät, vaikuttavat koko talouteen. Pitää saada aikaan sellainen tukijärjestelmä, joka tekisi mahdolliseksi sen, että liikenteessä toimivat kuljetusyritykset, ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset, voisivat myöskin saada helpotusta näihin tappioihin, joita syntyy matkailussa. Kiitän, pyytäisin, että komissio pohtisi tätä asiaa. No niin, kiitoksia edustaja Deli. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Ajala Sender ja kaksi minuuttia, olkaapa hyvä. Kiitos puhemies. No niin, mehän olemme täällä nyt toteamassa jälleen kerran, että maksamme korkeaa hintaa siitä, että emme ole koordinoineet politiikkaamme ja siitä, että tehdään kansallisia päätöksiä, jotka ovat kehityksellemme ja kansalaisillemme erittäin vahingollisia. Näin voimme havaita, että jäsenvaltiot toimivat erittäin itsekkäästi, unohtaen nämä ihmiset, jotka ovat pakolaisia turvapaikanhakijoita. Ja Schengenhän on kaikkein merkittävimpiä yhtenäisen, sosiaalisemman, integroidumman Euroopan saavutuksia. Ja nyt komission jäsen, me tuemme komission pyrkimystä säilyttää Schengen ja saada rajat auki mitä pikimmin niin, että samanaikaisesti saadaan paremmalla tavalla – humanitaarisemmin käsiteltyä tätä pakolaiskriisiä. Onhan se aivan järkyttävää, että ihmisiä kohdellaan näin huonosti, suorastaan pahoinpidellään meidän maaperällämme, ihmisiä, jotka etsivät suojaa ja turvaa. Ja me pyytäisimme, että kuljetusalalla voitaisiin saada aikaan ratkaisu, joka estää kuolemantapaukset ja kärsimyksen Ähm, eri jäsenvaltiot ovat sitoutuneet äh, ottamaan kiintiöpakolaisia äh, Kreikasta. Jos tämä olisi toiminut, niin aivan varmasti ihmiset eivät olisi joutuneet äh, tunkeutumaan rekkoihin joutuaks, päästäkseen alueellemme. Joten meidän on mitä pikimmin nyt avattava rajat ja koordinoitava paremmin Ähm, kuljetusalan toimintaa niin, että turvaamme kuljetusalan työntekijät sekä tietenkin myös yritykset. Kansalliset hallitukset eivät saa estää vapaata liikkuvuutta. Euroopan unionissa ei tavaroiden eikä myöskään työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Ähm, tällä hetkellä päätökset neuvostossa ovat hyvin, hyvin hajaantuneita Eh, meidän on puolustettava ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia oikeuksia. Kiitos. Kiitos eh, teille edustaja ja sitten eh, seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Sambavski, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, rouva Taisen, me jälleen kerran keskustelemme muuttoliikkeestä. Ja näyttäisi siltä, että me puhumme täällä hieman eri kielillä. Tokihan meillä tulkkaus täällä on, mutta jotkut eivät tee pakolaisten ja maahanmuuttajien välillä eroa ja sitten ovat, ovat yllättyneitä siitä, että terroristi-iskuja on tehty Pariisissa ja Brysselissä. Tällä maahanmuuttoliikekriisillä on valtavia vaikutuksia EUn kuljetusalaan Kuljetusyritykset ovat huolissaan siitä, että jos tämä muuttoliikekriisi jatkuu, niin valvonta vain tiukkenee ja se johtaa miljooniin tappioina liikennesektorilla. Komissio sanoo, että puhutaan 5-18 miljardin euron tappioista. Ja tämä vaikuttaa myös ihmisten matkustushalukkuuteen ja ehkäisee sitä kun halutaan parantaa Schengenin alueen liikkuvuutta ja sisämarkkinoita, niin tulisi muistaa myös rajat. Voi olla, että jotkut maat ovat osa Schengeniä, mutta toiset taas eivät ole Schengenissä mukaan. Me bulgarialaiset emme halua enää Schengeniin mukaan, koska emme saa sitten mitään hyötyä. Toisaalta EU yrittää tehdä sopimusta Turkin kanssa ja olemme pyytäneet Turkkia suojaamaan meidän ulkorajamme. Mehän käsittelimme myös tätä Turkkisopimusta ja kannustamme sitä, että Turkista tulisi EUn virallinen kieli. kieli suuri virhe. Uh, uh, mistä... Kiitoksia. Edustaja Jambavski, edustaja Ines Ajala-Sender, edellinen puhuja haluaisin esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö? Kyllä, joten äh, Ajala Center, olkaa hyvä. Kiitos. Tällaisin pelkästään muistuttaa edustajaa siitä, että terroristit eivät, äh, eivät ole mitään maahanmuuttelevat Euroopan kansalaisia, että tässä te olette ilmeisestikin erehtynyt. Уважаема колега, това не беше много въпрос, по-скоро констатация, нарушението... Arvoisa kollega, tämähän ei ollut kysymys, vaan pikemminkin toteamus. Ja näin ollen te rikoitte Euroopan parlamentin sääntöjä. No, minä vastaan kuitenkin. Kun ajatellaan Bulgarian ja Turkin raja, niin siellä täytyy erotella, kuka on siirtolainen, kuka on pakolainen. nuoret 30-vuotiaat miehet olisivat teidän mukaansa sama, samassa asemassa kuin naiset ja vauvat. Tulkaapa rajalla käymään. Kiitoksia seuraavaksi Isaskun Bilbao Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Tämä viikko on osoittanut ne humanitaariset ja poliittiset vaikutukset, jonka pakolaiskriisi, jotka pakolaiskriisi aiheuttaa Euroopalle. Uudet, äh, raja, uusi rajavalvonta tulee lisäämään 18 miljardia lisä, äh, euroa lisäkustannuksia äh, kuljetusalalle. Ja kun ajatellaan niitä rahoja, joita me olemme luvanneet Turkille, niin tämä summahan on kolminkertainen siihen verrattuna ja liikennealan kuljetusalan yrittäjät äh, menettävät äh, kannattavuutensa. Ja jo nyt äh, yksi prosentti BKTstämme menee näihin ylimääräisiin kustannuksiin, joten kysyisin teiltä, mitä komissio voisi tehdä kieltäkseen, ja estääkseen populistiset, yksipuoliset ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat toimet Euroopan unionissa. Toiseksi, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta nämä talouttamme haittaavat toimet saadaan päättymään mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitokset. Edustaja. Nyt puheenvuoron saa edustaja Versia ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, pour faire des efforts. Kiitos puhemies, että ponnistelette ja käytätte kaikkia unionin virallisia kieliä. Me puhumme laivoista, jotka muuttavat reittiään ja pelastavat ihmisiä. Yli 800 laivaa teki näin vuoden 2014 aikana. Niitä täytyy kiittää. Ne ovat tehneet velvollisuutensa kaikesta huolimatta ja kunnioittaneet kansainvälisiä velvoitteitaan. Meitä on varoiteltu siitä, että yhä useampi laiva nyt kuitenkin muuttaa reittiään, jotta ei joutuisi näille vaikeille vesialueille. 30 000 kuollutta Välimerellä vuodesta 2000, yli 2000 vuonna 2007. Euroopan unionista on tullut kaikista vaarallisin, kuolemavaarallisin alue pakolaisille. Unioni on antanut hyvin vähän lisäapua, kun kuitenkin Italia on käyttänyt tähän valtavat summat tähän pelastustoimintaan. Täytyy muistaa totta kai ihmissalakuljettajan vastuu. Ja sotilastoimet ovat hyvin kalliita ja toimivat vain rajallisesti. Äh, ihmissalakuljettajien kaupat kukoistavat ja äh, pakolaiset ottavat yhä suurempia riskejä, maksavat yhä suurempia summia mukaan luettuna unionin sisällä. Tämä kauppa on kolmanneksi tärkein tulonlähde äh, huumekaupan ja asekaupan jälkeen ja samat henkilöt ovat tästäkin vastuussa mitä enemmän rajoja suljetaan, niin sitä parempi ihmissalakuljettajille. 13 miljardia euroa on käytetty rajojen sulkemiseen ja mitkä ovat tulokset? Tämä raha olisi hyödyllisempi ihmisten pelastamisessa, kun kunnioitettaisiin kansainvälistä oikeutta, pakolaisten oikeuksia. Euroopan unioni ja sen jäsenet joutuvat osallistumaan tämän humanitaarisen kriisin ratkaisemiseen maailmanlaajuisesti. Sisärajat on avattava ja on toimittava niin, että meripelastukset toimivat. On avattava humanitaarisia käyttäviä pakolaiselle ja laillisia sisääntuloväyliä niin, että ei näitä riskejä tarvitse enää ottaa. Totta kai täytyy kantaa vastuu niin, että kunnioitetaan Euroopan ja kansainvälistä oikeutta. Jos näin olisi, niin ei tarvittaisi tätä surrealistista keskustelua. Merci beaucoup, madame. Kiitokset teille, edustaja Versia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Jirsi Pospisil. Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiittää komission jäsentää siitä, että on antanut meille paljon tietoa. Minä olen itsekin kirjoittanut artikkelin mahdollisista uhista Schengenille Tsekin tasavallassa ja asiantuntijamme uskovat, että jos Schengen menetetään, vaikutus olisi noin 500 miljoonaa euroa, ei pelkästään Tsekin tasavallassa, eli 5-18 miljardiin vuotuisena menetyksenä Euroopan unionissa. Luvut ovat uskoakseni oikeita komission jäsen, mutta on muitakin ongelmia. Jos me otamme käyttöön sisärajat, sillä olisi valtaisa vaikutus, koska monet ihmiset kulkevat yli rajan mennessään työhön toiseen maahan Euroopan unionissa. Sillä olisi huomattava vaikutus myöskin lyhyihin matkoihin, matkailuun. Tällä olisi paljon vaikutusta ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin henkisesti. Ihmiset lopettaisivat matkustelun vierailut. Olisi my- myös syytä mainita luvut, jotka koskevat Schengenin uskottavuutta sinänsä. Monet eurooppalaiset eivät luota Schengenin alueeseen, Schengenin järjestelmään. Monet ihmiset uskovat, että että he olisivat sen puolesta, että otetaan käyttöön sisärajat uudestaan. He nimittäin eivät usko, että Euroopan unioni käsittelee tehokkaasti muuttoliikekriisiä. Schengen on kuitenkin erittäin tärkeä ja siksi Euroopan komission olisi syytä pohtia myös julkista mielipidettä, ottaa se huomioon ja myös välittömästi ehdottaa toimenpiteitä, joilla taistella salakuljetusta vastaan, jolla toimia tässä muuttoliikekriisin yhteydessä. Minä toden tätä kiintiöjärjestelmää vastaan, kyllä jos tällainen pakon otetaan käyttöön, se ei paranna uskottavuutta, vaan se vahingoittaa Schengeniä. Kiitokset, edustaja Potslunet. Seuraavaksi Francisco Assis, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen. Osittainen Schengenin keskeyttäminen vaikuttaa huomattavasti unioniin. Kun unioni ei ole ollut ihan ajan tasalla tämän muuttoliikekriisin hoidossa, mutta nyt en kuitenkaan puhu komissiosta, kun mainitsen unionin. Komissiohan on yrittänyt toteuttaa toimia, jolla nimenomaan puututtaisiin tähän muuttoliikekriisiin, ja tätä ei pidä unohtaa. Nyt ongelmana onkin jäsenvaltioiden toimet. Hiljan Olemme nähneet usean EUn jäsenvaltion toimivan tällä tavalla, toteuttavan toimia, jotka aivan selkeästi rikkovat Eurooppa-hankkeen henkeä. Jäsenvaltioiden hallitukset puhuvat ulossulkemisesta, ja joskus toimitaan täysin muukalaisvastaisesti. Nyt ihmiset haluavat keskeyttää Schengenin toiminnan, mutta Schengen on kuitenkin keskeinen Euroopan unionin toiminnan kannalta. Se on yksi Euroopan perusperiaatteista, nimittäin vapaa liikkuvuus on kyseessä. Kielteisistä talousvaikutuksista äh, huolimatta täytyy muistaa äh, myös, mitä kaikkea haitallista tämä aiheuttaa koko Euroopan hankkeelle – Aivan niin kuin kollegat ovat todenneet, vaikutukset totta kai talouteen voivat olla todella kielteisiä. Kannustan komissiota jatkamaan ponnisteluja, jotta se vetoaisi jäsenvaltioihin ja niiden velvollisuukseen niin, että ne noudattavat Euroopan henkeä. Obrigado. Kiitoksia. Edustaja Assis. Nyt puheenvuoron saa edustaja Jong Eerius, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Viime kuussa keskustelin, äh, menin hollantilaisen rekkakuskin kyydissä Hollannista Englantiin. Tämä yöllinen kyyti oli aika jännittävä. Se oli nimittäin juuri Kaleen äh, leirin purkamisen jälkeen ja hän tunsi olonsa erittäin turvattomaksi. Hän, hänen Ehm, Päällikkö oli sanonut, että olisi parempi, että Gentin tai oikeastaan Belgian rajan jälkeen ei tulisi rekkaa pysäyttää ollenkaan. Ja me näimme pakolaiset, jotka juoksivat pitkin moottoriteitä ja pyrkivät kiipeämään kyytiin näitä piiloutuneita henkilöitä on sitten löytynyt Aimaudenista, Kaleesta, ja me olemme kuulleet jatkuvasti tapauksista, joissa ihmiset piiloutuvat rekkojen kyytiin. No niin, komissio on nyt huolissaan rajojen sulkemisen taloudellisista vaikutuksista, mutta saisinko kysyä teiltä, että olisiko teillä ehkä myös energiaa äh, hoitaa paremmin pakolaisten asiat, äh, mutta samalla tietenkin suojella äh, kuljetusalan työntekijöitä. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. Ensimmäisenä edustaja Shankeli, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Tiedän, että on ongelmia liikennesektorilla, jotka liittyvät muuttoliikkeeseen, mutta en että ovat niin vakavia kuin sanottiin, koska luvut ovat aika epämääräisiä, koska kustannukset viidestä 18 miljardin, se on aika suuri eroinen lukujen välillä. Tässä pitäisi olla täsmällisempiä. Siitä huolimatta asia on vakava. Ja tiedän tämän keskusteltua niin ihmisten kanssa ää, alueella, jossa on suuria vaikeuksia siirtyä maan, mantereelle kaikkea Kaleen satamaan. Tässä on suuria riskejä, jotka liittyvät tähän ja on tapahtunut monenlaista, mikä on todella poikkeuksellista ja on todellakin pyrittävä käsittelemään tätä tilannetta omien kansalaistemme etujen kannalta, jotka jo pyrkivät toimittamaan tavaroita kautta Euroopan unionin. Ja komissio pyrkii laillistamaan maahanmuuttoa, mutta jos ei ole laillinen, ei voi edetä, koska jos on sellaisessa tilanteessa, jossa on laiton ja silloin kaikkea sallitaan. Tämä on ollut tilanne tähän saakka, mutta komission pitäisi nyt tarttua tähän. Äh. Kiitos. Edustaja Mamikins. Äh, Puhemies, hyvät kollegat. Mistä me nyt tässä keskustelussa oikein puhumme? Muuttoliike kriisi vaikuttaa kuljetusalan EU:ssa, mutta sehän vaikuttaa kaikilla aloilla ja koko Euroopan hankkeeseen. Jos me analysoimme niitä syitä, miksi muuttoliikekriisi on niin valtava ilmiö ja miksi se nyt on saapunut tänne Euroopan maaperälle, niin on oikeastaan vain yksi vastaus. Ulkopolitiikassa on tehty valtavia virheitä. Me Euroopan unionina olemme syyllistyneet näihin virheisiin ja jokainen jäsenvaltio myös erillisenä päätöksiensä kautta. Maahanmuuttajat tulevat niistä maista, jos nyt suoraan puhutaan, aivan vilpittömästi puhutaan, niin me olemme vieneet näihin maihin sotaa. Ihmiset tulevat juuri niiltä alueilta, joihin olemme myyneet aseita. He pyytävät nyt apua meiltä, ja se on kaikista tärkeintä. Paldies. Kiitos. Seuraava puhuja Ivan Jakutsic. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos, puhemies. Puhemies. Puhemies. Kiitos oikein paljon tilaisuudesta puhua. Toivon, että annatte tilaisuuden myös muille Alden edustajille, koska alussa. aisan ai kyllä, no niin hyvä, kiitos oikein paljon. On aivan ilmeistä, että Schengen on yksi merkittävimpiä Euroopan unionin saavutuksia ja Schengen ei ole vain eh, sitä, että pääsee helposti rajan yli. Ei kyse ole vain eh, sitä, että eh, Schengen-rajoilla ei ole jonoja. Ei, kyllä Schengen on huomattavasti enemmän. Schengen on symboli. Siksi Schengenia on suojeltava ja Schengen on säilytettävä. On tehtävä kaikki vallassamme oleva sen suojelemiseksi. Maahanmuuttokriisi on valtava haaste, sitä ei ole helppo ratkaista ja puhutaan valtavista rahasummista ja kustannuksista, mutta Schengen on vapautemme symboli, joten odotan komissiolta ja jäsenvaltioilta kaikkia mahdollisia toimia Schengenin suojelemiseksi. Kiitos. Ja nyt sitten kollega samasta ryhmästä. Edustaja Jose Faria. Puhemies, kiitos. Niin, me puhumme Schengenin rajoista, muuttoliikekriisistä, mutta suurin ongelma on välimeri, vaarallisin vyöhyke maahanmuuttajille. Tuhannet ovat ihmissalakuljettajien niin tulevat ihmiskuluttajan pienissä aluksissa, jotka vetävät aluksen nimeä ja yrittävät tulemaan, pyrkivät tulemaan näillä Eurooppaan. Totta kai Välimerellä ei voi rakentaa minkälaista muuria tai vetää sinne mitään aitoja. Jo ensimmäisen puolivuoden aikana on kolmasosa niistä pakolaisista vuonna 2014 tulivat Eurooppaan pelastettu merillä. Ja me tarvitsemme nyt sellaisia toimia unionilta Mitemerellä, jolla parantaa tilannetta. Välimerellä täytyy saada oma turvallisuusvirasto. Kiitoksia. Nyt komission eh, jäsen sen saa tilaisuuden vastata kuultuihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Eh, Puhemies, parhaat kollegat, sydämelliset kiitokset tästä erittäin mielenkiintoisesta eh, ajatusten vaihdosta. Aivan ilmeisesti on niin, että komissio tekee kovasti töitä. Tämä on yksi kaikkein, komissi- kaikkein tärkeimpiä prioriteetteja. Me komissiossa teemme kaikkemme pakolaiskriisin ratkaisemiseksi ja myös terrorismin ennaltaehkäisemiseksi. Eh, mutta eh, näissä asioissa tarvitaan keskustelua mm, ja nyt meidän on keskusteltavaa maahanmuuttokriisin vaikutuksista kuljetusalaan. Keskitynkin nyt vastauksessani juuri kuljetusalaan. Aivan ilmeistä on, että rajavalvonnan on oltava väliaikaista ja viimeistään, ehdottomasti viimeistään, eh, se on päätettävä vuoden lopussa kahdeksan kuukauden eh, määräajan jälkeen tai päätyttyä. Komissiohan eh, on esitellyt 4. maaliskuuta monivaiheisen ohjelman Schengenin suhteen. Me olemme tästä myös tiedottaneet ja lähtökohtamme on asia, joka täälläkin tuli esiin, että Schengen on yksi kaikkein merkittäviä Euroopan integraation menestystarinoita. Meidän on suojeltava Schengeniä ja tehtävä kaikkemme sen puolesta, että Schengen saadaan taas toimimaan normaalisti. Kustannukset äh, Schengenin kunnioittamattomuudesta äh, ovat aivan valtavat äh, niin taloudellisesti kuin vapauttakin rajoittaessaan. Aina jättimäiset kustannukset siis. Eli meidän on palattava normaaliin tilanteeseen mitä pikimmin poistettava raja, valvonta ja mehän olemme myös todenneet, mitkä ehdot on toteutettava jäsenvaltioiden tietenkin hoidettava oma tonttinsa. Komissio tulee seuraamaan tilanteen kehittymistä sisärajoilla hyvin hyvin läheltä, tietenkin myös tilannetta ulkorajoilla, ja voin vakuuttaa teille, että että kun me olemme tosiaan arvioineet näitä vaikutuksen kustannuksia, niin summa on äh, vieläkin korkeampi, aivan liian korkea, ja me tulemme luonnollisesti analysoimaan kaikkia uusia tietoja, joita meille tulee, niin että olemme jatkuvasti ajan tasalla ja saamme mahdollisimman kattavan käsityksen mahdollisista kustannuksista Euroopalle. Mutta kuinka korkeat kustannukset sitten ovatkaan tai voivat olla vielä tätäkin korkeammat, niin me haluamme normalisoida tilanteen. Me tiedämme, että kuljetusalan ja jäsenvaltioiden maksettavaksi lankeavat kustannukset ovat valtavia. Tämä on todella kova isku, joka iskee paitsi liikennealan myös muuten äh, kuin kuljetusalan. Se tulee iskemään koko talouteen, Euroopan kansalaisiin ja äh, myös rajat ylittävään äh, työskentelyyn ja moniin muihin asioihin. Joten minä toivon, että mitä pikimmin pääsemme hyvän yhteistyön tilanteeseen niin, että pääsemme tästä kriisistä ja saamme kuljetus, sisämarkkinat, eh, henkilöiden pääomien, tavaroiden vapaan liikkuvuuden toimimaan saumattomasti. Kuljetusala on äärimmäisen tärkeä koko taloudellemme ja voin vakuuttaa teille, että kaikki komission jäsenet, erityisesti tietenkin komission jäsenkut, joka on kuljetusalasta vastuussa, olemme käytettävissä tehdäksemme kaikkemme, jotta jäsenvaltiot kuuntelevat näitä huolenaiheita. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos puhemies. No niin, kiitoksia teille. Kiitos arvoissa komission jäsen. Tämä